Okay, colleagues, can I bring the meeting to order? Hyvät kollegat, järjestäydytäänpä. Ensinnäkin esityslistan hyväksyminen. Voidaanko luonnos hyväksyä tässä muodossa? No kauheasti kiitos. Pöytäkirjan hyväksyminen 21. ja toiselta tammikuuta. Jos ei vastalauseita ole, ne on hyväksytty. Kiitoksia kovasti. Sitten selonteko satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevista kolmikantaneuvotteluista. Tämä on siis minun selontekoni 70 artiklan nojalla työjärjestyksessä haluaisin kertoa hiukkosen kolmikantaneuvotteluista puheenjohtajavaltion Iranin kanssa satamavaltioiden valvontaan liittyvissä asioissa. Sitten oli 30. tammikuuta. Läsnä oli parlamentin neuvottelutiimi. Minä siis esittelijänä ja kaikki varjoesittelijät myös. Niin komissiokin oli mukana. Herra Kalamitsos edusti. Niin muistuttaisin vain, että tässä on nimenomaan 2006 työ, ehtoyleissopimuksen mukaan ottaminen. Paljon muitakin kansallisia yleissopimuksia pitäisi käydä läpi tarkastusten osalta. 2006 yleissopimus tulee voimaan tämän vuoden elokuussa. Eli olisi nyt hyvä, että täytäntöönpano saataisiin kuntoon mahdollisimman nopeasti. Kolmikata neuvotteluissa käytiin laajalti keskustelua kahdesta kiistanalaisimmasta seikasta – nimittäin se, että ettei voi tahdehtivuutta tai sitten niitä ratifioida. Vaikuttaa siltä, että liikenneneuvosto edelleen on aika erimielinen ratif- ei-ratifioinnista. Neuvosto ei hyväksy, että mitään uusia alustarkastuksia ei tehdä, jos tulee lippulaivaltioista, jos kyseessä on yksi tai useampi yleissopimus. Valiokunta tukee kuitenkin näitä lisätarkastuksia. Yleisesti ollaan sitä mieltä, että se olisi hyödyllinen väline, että voitaisiin varustamalla päästä huonosta standardista ja saada samat säännöt koko alalle. Ei-regressiolausekkeesta. Meille olemme sitä mieltä, että täytyy saada hyvät takuut, kuten on komission esityksessäkin nimittäin tämä on nykyisen valvontadirektiivin tarkistaminen ei olisi taaksepäin menevä ajatellen työoikeuksia. Näiltä osin Irlanti esitti sopuratkaisua. Siinä ei välttämättä kuitenkaan puututtu meidän murheisiimme. Tulevina viikkoina jatketaan keskustelua. Katsotaan, miten voidaan tästä päästä eteenpäin. Kokouksessa keskusteltiin paljon muistakin asioista ja puheenjohtajavaltio teki muitakin kompromissiesityksiä. Olemme kiitollisia tietenkin näistä kompromisseista niin, että voitaisiin merenkulkijoiden yksityisyyttä suojella. Nyt on tarkoitus 27. helmikuuta alkavalla viikolla järjestää uudet neuvottelut ja siellä jatketaan keskustelua puheenjohtajavaltion kanssa. Tässä vaiheessa en nyt väittäisi, että tuo kokous johtaa lopulliseen ratkaisuun, mutta joka tapauksessa toivottavasti etenkin päin päästään. Siinä kaikki tämän selonteon osalta. Onko jollain kysyttävää, kommentoitavaa? Jos ei, niin voimme mennä eteenpäin. Nimittäin tarkistusten käsittelyn Grossin mietintöön. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Tässä lyhyessä ajassa, joka meillä oli käytössämme, yritimme eh, tehdä ei pelkästään mietinnön, vaan myöskin kompromisseja. Haluaisin kiittää kollegoja, jotka ovat tehneet aktiivisesti eh, työtä eh, tämän asian parissa. Tämän valiokunnan kanta näyttää olevan, että tämä periaate kellon pysäyttämisestä hyväksytään vuodeksi. Se on mahdollisesti myös hyvä merkki, että nämä määrärahat, jotka päästökaupan kautta saadaan, voitaisiin hyödyntää myös tutkimukseen ja ympäristöön. tämän korvamerkintä me tunnemme, mutta tiedämme, että erityisesti Euroopan ulkopuolella usein on noussut esiin kysymystä, mitä näille määrärahoille tehdään, onko kyse pelkistä tuloista vai voitaisiinko sillä parantaa myös tilannetta. Sitten keskusteltiin myös siitä, että pidennettäisiinkö tätä mm, enemmällä kuin vuodella. Nykyisissä olosuhteissa olisi kyllä hyvä rajoittaa tämä yhteen vuoteen ja yhdessä komission kanssa selkeästi sanoa ICAON tämänvuotisen kokouksen jälkeen, onko edistystä tapahtunut vai ei. Ja tämänkin olemme selkeästi sanoneet, että jos edistystä ei tapahdu, niin sitten palaamme tähän vanhaan menetelmään, sanoiksi näin, koska tietenkin ymmärrettävästi komissiolla ei nyt ole muutakaan tällaista B-suunnitelmaa, äh, mutta äh, haluaisimme kuitenkin myönteisen lopputuloksen. Haluaisimme sitten, jos myönteinen lopputulos tulee, niin haluamme komission kanssa yhdessä sitä arvioida ja sitten sanoa, että haluaisimme tulevaisuudessa välttää vääristymiä. Siis äh, tarkoitan tällä sitä, että meidän mielestämme silloin täytyy myös keskustella Euroopan sisäisistä lennoista. Minulle tämä tarkoittaa sitä, että jo vuoden 2013 lopussa arvioimme tilannetta, arvioimme mahdollisia uusia ehdotuksia ja sitten vältämme myös sitä, että syntyisi vääristymiä eh, Euroopan sisäisiin lentoihin verrattuna kansainvälisiin lentoihin. Tämä on eh, nyt se, mitä eh, on ehdotettu, se mitä odotamme ja toivomme, se ei kaikki löydy tästä lausunnosta. Jotkut olivat mm, skeptisempiä, jotkut toiveikkaampia, mutta yritimme laittaa tänne objektiivisia argumentteja. Haluaisin nyt kiittää kaikkia, jotka ovat rakentavasti tehneet yhteistyötä tämän asian parissa. Elka Kiitos. Haluaisin kiittää aluksi esittelijää erinomaista työstä me tulossa on tätä tyydyttävänä meidän fraktion kannalta. Wij moeten ons wel of niet akkoord verklaren met de vraag of we bereid zijn om de klok... No niin, ehm, me voimme joko ainoastaan hyväksyä tai hylätä tämän. Tässä on kyse siitä, pitäisikö ehm, vuodeksi pysäyttää kello ikään kuin, ja minun mielestäni meidän täytyisi siihen ryhtyä koska sillä tavoin voimme äm, äm, osoittaa avoimuutta ikaa kohtaan ja mahdollisesti sitten saada aikaan maailmanlaajuisen ratkaisun ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Ja lisäksi tätä kautta syntyy myös painostusta, jota meidän pitäisi hyödyntää. Kukaan ei ole kiinnostunut siitä, että syntyisi todellinen konflikti. Emme, ei täällä Euroopassa eikä muuallakaan. Meidän pitäisi huomioida se. Tietenkin lokakuussa meidän täytyy sitten arvioida, onko tulos tyydyttävä vai riittävä, mutta vasta silloin tämä arvio on kuitenkin tehtävä. Vielä erästä asiasta haluaisin puhua ja pyytäisin esittelijää vielä tarkastelemaan kantaansa. Tässä on kyse tarkistusta 23 ja 13 ja Sveitsistä. Sveitsiä komissio ehdotuksessaan kohtelee aivan kuin se olisi unionin jäsen ja se ikään kuin kuulee, kuuluu tämän säännöksen piiriin, mutta esittelijä ei tässä ole samaa mieltä. Minun mielestäni Sveitsi on erityis tapaus. Sillä on erilaisia assosiaatiosopimuksia, joilla se on ottanut käyttöön eurooppalaisia säännöksiä esimerkiksi liikenteen alalla. Ja kyllä minä hyvin tässä ymmärrän sveitsiläisiä ystäviämme, mutta ei ole kovinkaan järkevää, jos meillä eh, keskellä Eurooppaa on yksi maa, jolla on erittäin tärkeä lentoyhtiö, joka ei sitten ole näiden sääntöjen alainen, koska sitten olosuhteet eivät olisi samat kaikille. Ja, niin, kiitoksia. Mehän olimme samaa mieltä siitä, että haluamme päästökauppaa kauppaa Euroopassa. Nyt meillä on ongelmana se, että muut eivät äh, ole tässä mukana ja siksi meillä on tämä kellon pysäyttämisehdotus esillä. Äh, edeltävät puhujat äh, sanoivatkin jo paljon. Nyt menen heti Sveitsiin. Minä muun muassa ehdotin, että Sveitsi jätettäisiin ulkopuolelle, koska se on ainoa ähm, että valtioista, jotka eivät tätä kannattaneet. Ähm, Tietenkin Erel Kadraui sanoi, että, hän, että Sveitsi on aivan maan Euroopan keskellä, e, siksi ongelmallinen, mutta mm, ei sitä voida ottaa mukaan, jos ei ole koskaan sitä kannattanut. E, no, minä olen kuitenkin optimisti ja uskon, että e, vuoden loppuun mennessä saadaan aikaan yhteisymmärrys maailmanlaajuisestikin, mutta kun kävin valtuuskuntamatkalla Yhdysvalloissa viime viikolla, niin nyt tiedän, että että mitään selkeitä ratkaisuja ei ole vielä pöydällä. Ja sitten kysymykseni kuuluukin, että jos tällaista maailmanlaajuista ratkaisua ei löydy, niin miten päästökauppa voidaan ottaa Euroopassa käyttöön ilman, että meidän eurooppalaiset mm, lentoyhtiöt kärsivät siitä myös tässä kellon vaiheessa. Ja siksi yhdessä muiden kanssa ehdotin, että Euroopan sisäiset lennot jäisivät tässä ulkopuolella niin, että että EUn lentoyhtiöt eivät kärsisi kansainvälisessä kilpailussa, koska kaikki muut lentoyhtiöt voisivat sitten mm, käyttää Euroopan ulkopuolisia lentokenttiä esimerkiksi vaihtoyhteyksiin ja meidän lentoyhtiömme eivät. Kyllä minä kannatan sitä, että kaikki liikenteen muodot olisivat päästökaupassa, mutta juuri tässä tapauksessa lentoliikenteessä, jos tämä on maailmanlaajuista toimintaa ja me heikennämme omia lentoyhtiöitämme, niin mielestäni se ei ole oikein. Ja sitten muiden kanssa ehdotin, että tämä moratorio olisi voimassa ensimmäinen toukokuuta asti, koska keväällä aina tehdään laskelmat ja siksi tämä olisi mielestäni johdonmukaisempaa. Eli huhtikuussa tehdään nämä laskelmat kuin että sitä sanotaan, että tämä päättyy 2013 lopussa. Se olisi mielestäni loogisempaa, jos meidän täytyy ottaa käyttöön eurooppalainen ratkaisu eikä maailmanlaajuista. Tällaiset tarkistukset meiltä siis. Ja, ich bedanke mich zu... Niin, kiitän edustaja Lichtenbergin puolesta myös esittelijä ja Sveitsin kohdalla on sitten katsottava, jos ne haluavat osallistua, niin ne voivat osallistua, jos sanovat ei, niin kukaan ei voi heitä siihen pakottaa. Kompromisseja me tuemme ja erityisesti eh, sitä, että on selvää, että jos ikaossa ei mikään muutu, niin sitten se astuu voimaan, se on tarpeen ja tietenkin tällainen eh, alkuvaikeudet eh, kuuluvat, ongelma, kuuluvat asiaan. Jos me ottaisimme esimerkiksi rautateille tällaisia maksuja käyttöön, niin sitten kaikki sanoisivat, että mm, me emme, kukaan enää niitä junia käytä. Venäläiset sen ottivat käyttöön, eikä siellä mitään ole tapahtunut. Eli minun kokemukseni on se, että olen monilta kuullut, että er- amerikkalaiset, kiinalaiset ja venäläiset ovat pääasiassa sen takia tätä vastaan, että he pelkäävät, että jos tällainen päästökauppajärjestelmä otetaan lentoliikenteessä käyttöön, niin silloin pian se otetaan käyttöön myös laivoliikenteessä ja se on heille mm, vielä paljon huolestuttavampaa, siksi haluavat nyt sen jo heti tukahduttaa. Äh, tietenkin meillä on myös B-suunnitelma, ja se olisi sanottu vaan myös ääneen. Ja me voimme Euroopassa, jos olemme samaa mieltä, ottaa käyttöön myös kerosiiniveron. Se on käytössä muissa valtioissa. Ja kun meillä on 500 miljoonaa asukasta tai matkustajaa täällä Euroopan unionissa, niin Chicagon sopimuksen mukaan on mahdollista ottaa tämä käyttöön, mutta me emme saa ähm, verottaa sitä kerosinia, joka on lentokoneissa, mutta ne, jotka täällä tankkaavat, niin silloin kerosiinivero voidaan ottaa käyttöön, mutta silloinhan ne maksavat paljon enemmän veroja. Siksi lentoyhtiöt kannattivat aluksi tätä päästökauppajärjestelmää, koska kerosiinivero olisi ollut paljon kalliimpi. Tähän tiedottamalla nämä luvut. Mutta jos maailma ei liiku, niin sitten meidän täytyy Euroopassa tähän ryhtyä ja olla itse varmoja, mutta maailmanlaajuista säännöstöä ei saada aikaan, jos sanotaan, että tämä on aluksi saatava aikaan maailmanlaajuisesti. Ei siitä kukaan tee ensimmäistä askelta. Euroopan täytyy mennä eteenpäin tässä ja viime istunnossa Viime kokouksessa eurooppalaisina me menetimme jo paljon. E, jos Eurooppa ei ryhdy toimiin, niin silloin ei mitään tapahdu. Siksi meidän täytyy olla yksimielisiä tästä. Thank you very much. Paljon kiitos puheenjohtaja. Kiitos Mathieu kommenteista. Olemme ECRssä voimakkaasti samaa mieltä kilpailukysymyksen suhteen. Me pesätämme kello, mutta emme kaikille lennoille. Emmekä näe, miten tämä voi olla asianmukaista, kun e- e- EUn sisäisten lentojen kello ei pysäytetä ikään kuin. Siinä ensimmäinen näkökohta. Sitten vähän tarkistuksista niitä kun on tullut. Me emme varmastikaan tukisi jälkeen kollegoiden tarkistuksia liittyen päästökaupan tuloihin. Tämähän ei ollut selkeä kysymys, kun direktiivistä päätettiin. Mukavaa se olisi, mutta puhutaan yrityksistä, jotka eivät ole mitään hyvän tekeväisyyttä, jos tässä olisi mitään tulojen kanssa tekemistä. Me haluaisimme palauttaa sen teollisuuteen, joka käyttäisi tästä luultavasti tutkimukseen, mutta ei meillä ole mitään rahaa lahjoitettavaksi, suoraan sanoen. Olemme jossain määrin huolestuneita. Nähdään, mitä on suhteen tapahtui ajan kanssa sen jälkeen. En nähdä, mitä kantoja sieltä tulee. Kuten Rova Meissner sanoi, meillä oli oikein hyviä keskusteluja amerikkalaisten ystävien kanssa viime viikolla. Tämä ei ole helppoa kenellekään. Lopuksi. Kysymys on siitä, että tähän täytyy tarkoittaa tähän yhtenäinen ilmatilaa lähestymistapaan sitten seuraavan sukupolven teknologiset lähestymistavat ja operaatiot ja muutokset ja ongelma lentoalan päästä kaupan kanssa. Se oli väitetty yleislääke lentoteollisuudelle. keinoin lopettaa kaikki päästöt, mikä oli ihan roskaa, niin ei olisi koskaan voinut käydä. Loppukysymys komissiolle mitä vuoden loputtua tapahtuu, jos muutoksia ei ole. Tätä, tästä olisi kiinnostava kuulla. Ja palaan tästä esittelijän ensimmäiseen kysymykseen liittyen kilpailuun ja EU sisäisiin ja alueellisiin lentoyhtiöihin. Odotan vastausta komissiolta. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur le Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin antaa tukeni muiden lailla komission esitykselle. Sen myötä voidaan vähän rauhoitella keskusteluja kolmansien maiden kanssa ajatellen ICAO kanssa käytävä neuvottelujen syksystä alkaen. Tämä on myönteinen poikkeus. Tämän lykkäämisen täytäntöpanon määräykset ovat hyvin epämääräisiä, Toivottavasti komissiolla on jotain sanottavaa tähän. Ja sitten 2012 Jälkipuolisko osoittaa, että vain Euroopan sisäiset lennot tulisivat ETSn piiriin. Hyvä niin, mutta entäpä sitten kaikki aikaisempi lainsäädäntö, jonka olemme hyväksyneet, miten pitäisi tulkita lykkäystä? Oikeuskiintiöt ovat nimenomaan ei myymistä varten, vaan käyttöä varten. Se koskee lentoyhtiöitä Euroopassa ja 15 prosenttia voitaisiin käyttää oikeuksista. 15 prosenttia perustuu lentojen kokonaismäärään, olipa sitten kyse unionin alueessa tai ulkopuolella. Nyt he voisivat käyttää näitä oikeuksia vain 15 prosentin osuudelta unionin sisällä. Meidän entäpä sitten yritys, joka on luottanut komission ja luottanut myös meihin lainsäätäjiin, ja sitten sanotaan, että kunnioititte nyt sääntöjä, mutta kiitti vaan, nyt sanoja, sääntöjä muutetaan, eli olipa huono tuuri, jos menetätte oikeuksia. Onko tämä se viesti, jonka me haluamme lähettää? Ja to, todellakin tämä on selvä menetys, koska totta kai tämä voitaisiin säästääkin kiinteistössä, koska se voidaan 2015 käyttää, mutta jos ajatellaan katon alentamista 2013-2015 kaudelle, niin ei se ole 1,5 prosenttia vuotta kohden kolmen vuoden kuluelta. Jos yritykset on kuitenkin noudattaa, niin 2008 direktiivä jo, että voisivat käyttää kaikki oikeutensa tämän lainsäädäntön aikana. Totta kai Kyse on markkinan laista ja, ja hankala noudattaa lainsäädäntöä, mutta lainsääntäjät emme kai sentään voi näin toimia, kun meihin sentään luotetaan. Siksi olen tehnytkin tarkistuksen, joka ei ole sen ja sen yrityksen puolesta millään muotoa, vaan siinä pyritään olematta rankaisematta sääntöjä noudattavia yrityksiä. Siksi pyydänkin tukea teille niin Se on mielestäni ihan järkevä. Kiitos. Mrs. Lichtenberger. Ja herzlichen Dank und kiitokset ja pyydän anteeksi, että olin myöhässä. Minun täytyi, eh, tämä oli sitoumus, joka liittyi oikeusasian valiokuntaan. Eh, tietenkin me kaikki, eh, erityisesti me vihreät, olisimme toivoneet vielä kunnianhimoisempaa mm, tavoitetta ja vielä enemmän painostusta tällä alalla, koska on myös huomioitava se, että mitä myöntyväisimpiä olemme nyt jo, niin sitä motivoituneempia koko järjestelmän vastustajat ovat kaataa kaiken ja olla välittämättä mistään, niin kuin tietyissä keskusteluissa Yhdysvaltain edustajien kanssa on käynyt ilmi. Minä olen e, kuitenkin kiitollinen siitä, että tämä korvamerkintäkysymys on otettu tässä huomioon. Kyllähän tässä täytyy torjua sitä epäilystä, että tämä olisi vain tällainen rahaautomaatti, vaan on aivan selvää oltava sen, mihin nämä rahat menevät ja että mm, täällä todellakin yritetään paikata näitä vahinkoja. Eli siis hyväksyn tämän hampaita kiristellen, mutta tässä tapauksessa voimme kuitenkin hyväksyä. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia komission puolesta Rova Battini. I'm sorry, that's, that's... Anteeksi, tämä on hy- Badram, hyvin uusi tapa ääntää nimeni. Voin sanoa vain, mitä tässä lukee. Syyttäkää Kristoferia sitten. Paljon kiitoksia esittelijälle ja kaikille, jotka ovat kommentoineet meidän ehdotettua poikkeamaa. Ihan lyhyesti kommentoin vain muutama estettyä kommenttia tässä keskustelussa. Meidän komission näkökulmasta on pikkasen vaikea ymmärtää ehdotusta laajentaa poikkeamaa EU-EEA-liikenteeseen. Koko poikkeaman logiikka on ollut reagoida Ikean myönteiseen dynamiikkaan, että tarjota ta, neuvottelulle tilaa ja elää tämällä tilapäinen poikkeama EUn päästökaupalle ilma, ilmaliikenteen alueella kolmansien maiden tapauksessa maa Euroopan talousalueen ulkopuolisen maille tavallaan. Ja jos me sanoisimme, että annamme poikkeamaan myös Euroopan sisällelle lennoille tämmöisiä epäintuitiivista neuvottelutilanteessa, jossa me haluamme kunnianhimoisemman globaalin järjestelmän. Mitä Sveitsiin tulee, se on erityistapaus. Me käymme Sveitsin kanssa neuvotteluita kytkeäksemme meidän päästökauppajärjestelmät noiden neuvotteluiden on, että on, oletetaan päättyvän vuoden loppuun mennessä hyvin, ja se johtaisi järjestelmien täyteen kyt, yhte, kytkentään. Ja Sveitsi ei ole mitään vastalauseetta lentoalaan päästökauppaan esittänyt. nyt. Olisi kiinnostavaa, jos me EUn puolelta ehdottaa poikkeamaa ulottamista Sveitsin tapaukseen. Sveitsillä on samalla kunnian himoinen ilmastonarratiivi kuin EUlla. Um, Mitä tulee kansainvälisten lupien käyttöön poikkeamaan vuoden, jos ei mielekästä sopimusta saada – aikaan. Poikkeama loppuu ja EUn päästökauppajärjestelmä sovelletaan täysin lentoalaan. Emme ole laitaneet poikkeamia millekään tämä järjestelmä tärkeällä osalla esimerkiksi kansainvälisen päästölupien sertifikaattisuhteen. Se on rajoitettu 15 prosenttiin. Totta on, että jotkut lentoyhtiöt ovat saattaneet ostaa enemmän saadakseen 100 prosentin katon. Aina on mahdollisuus noudattaa täysin EUn päästökauppajärjestelmää. liittyen siihen, että otetaan 13 maa, kolmannet maat mukaan, niin silloin voidaan käyttää tai 15 prosenttia täysin jos tällaisia poikkeamia lentoyhtiöissä halutaan tehdä, on, on tekijöitä, jotka vähentävät näitä noudattamisen taloudellisia seurauksia. Joten vaikka niillä saattaa jäädä kansainvälisiä lupia yli, näitä sertifikaatteja päästöoikeuksia voidaan seuraavan kahden vuoden aikana käyttää tämän luovuttamissääntöjen mukaisesti. Tänne voidaan myydä markkinoilla – bisnesympäristöön liittyy aina riski. Tiedän myöskin, että jotkut lentoyhtiöt ovat ö, siirtäneet eteenpäin jotakin noudattamisen kustannuksia jo etupainotteisesti liittyen poikkeamien sisäänajoon. Siinä tapauksessa ne saattavat saada tällaisen windfall ennakoimattomia voittoja. Meillä on poikkeuksessa oloissa meillä on väliaikainen poikkeus. Me toivomme, että sen seuraukset rajoittuvat kaikkien operaattoreiden tapauksessa ja että niiden bisnespäätökset ovat oikeutettuja. Mitä yhden vuoden päätöksen jälkeen tapahtuu, olen varmaan jo puhunut siitä meillekään sopimuksen puutteessa. EUn päästökauppajärjestelmä asettuu täysin voimaan ja sitä sovelletaan myös kansainväliseen lentoliikenteeseen. Ja tämä on meidän aikaan liittyvän poikkeamisen suhteen, niin se on olennainen osa meidän uskottavuuttamme IKEA, IKEA-neuvotteluissa. The first four letters were right. It was... No neljä ensimmäistä ki- kirjainta ihan oikein, mutta kolme viimeistä oikeuttivat vaikeuksia. Ainakin pääsimme teidät Välimeren rannalta pohjoisen ilmastonne. Rova Foster, Teilläkin oli kysymys. Thank you very much, Chairman, and thank you to the Commission. Kiitoksia ja kiitos komissiolle kattavasta vastauksesta, mutta kysymys ei saanut vielä vastausta. Siis miten käy? Niin voitte sanoa, että jos loppuvuoteen mennessä jokainen vain sitten noudattaa, mutta täällä vain istuskellaan, mutta ei me tyhmiä olla. Tiedämme, mitä muut maat ovat tehneet. On joitakin muita maita, jotka ovat jonkinlaisia lakeja hyväksyneet tai sanoneet yrityksille, että etteivät noudata sitten EU-sääntöjä. Oliko tämä kysymys, Rova Foster? Ei kun haluan vastauksen. Toistakaapa kysymyksenne. No se oli, mitä te teette, jos EU-ulkomaalaiset maat eivät ole valmiita noudattamaan vuoden loppuun mennessä. No, minä nyt selkokielellä nyt sanon, kun ei äsken kai tullut selväksi. Kai se tuli selkokielellä, mutta oliko vastaus sitä sitten, sitä en tiedä. Rova Padramma, haluatteko vastata? Very, very... Ihan lyhyesti. Me emme ole antaneet mitään poikkeamaa lainsäädännön täytäntöönpanosta. Ja poikkeama on yhdeksi vuodeksi. Piste. I, I, I think the gist is this. No, niin ettei siis varasuunnitelma ole, se tässä nyt oli jyjynä. Herra Grosch. Paljon kiitoksia näistä kommenteista. Haluaisin Sveitsistä sanoa seuraavaa. Minun mielestäni komission tehtävän täytyy katsoa, ovatko tarpeelliset oikeuspuitteet, ja minun mielestäni ne syntyvät vain sopimuksella, ja siksi haluan tässä sanoa, että meidän ei nyt pitäisi jo tällaisen sopimuksen tulosta laittaa tähän lausuntoon. Jos Sveitsi ei halua osallistua, niin sitten oikeusperusta ei ole. Siksi minun ehdotukseni on, että äänestetään tarkistuksen 22 ja 13 puolesta, koska tällä hetkellä meillä ei ole vielä tätä sopimusta. Toiseksi haluaisin vielä muistuttaa myös komissiotakin siitä, että valiokuntana me kovasti arvostamme sitä, että meidät otetaan mukaan tähän arviointiin. Ja tässä arvioinnissa pitäisi keskustella seuraavasta vaiheesta, josta monet muutkin kollegat täällä puhuivat silloin on huomioitava nämä markkinoita vääristävät aspektit vähän voimakkaammin. Tämän halusin tässä vielä sanoa. Ja tähän saattaisivat kuulua myöskin nämä niin kutsutut kansainväliset päästöoikeudet, koska mm, komissiohan voi eh, sopeuttaa tätäkin aspektia tuleviksi vuosiksi. Tiedän, että eivät kovinkaan monet lentoyhtiöt ole tätä mahdollista hyötyä ryntäneet, mutta kollega De Verac on ihan oikeassa. Ei voi olla niin, että ne, jotka ovat valmistautuneet noudattamaan lainsäädäntöä, tulevat rankaistuksi ja ne, jotka keinottelivat sen pohjalta, ettei tuo lainsäädäntö kuitenkaan tule voimaan, niin sitten mm, saa palkintoa tästä. Tämä liittyy myöskin tähän markkinoiden vääristymiin. Kiitoksia. Thank you very Kiitos, Rank Roche. Huomenna toimitetaan äänestys. Katsotaan sitten, kuinka käy. Mikä meidän kantamme on sitten ympäristö valiokunta varten. Kiitti tästä. Nyt keskeytämme valiokunnan kokouksen. Koordinaattorit tapaavat kello viisi. Ja muistakaapa, että huomenna esityslistalla, jonka jo muuten hyväksyitte, Meillä on myös keskustelu Euroopan liittoturvallisuusviraston pääjohtajan kanssa kello 10 alkaen. Herra Kallaskin on tulossa tänne esittelemään neljättä rautatiepakettia energialiikenteeltä ja viideltä sitten koordinaattorit kokoon. Kiitos.